68 jäsentä on artiklan 105, sen kuudennen kohdan työjärjestyksessä mukaisesti vastustanut Ekon valiokunnan suositusta liittyen päätökseen olla vastustamatta 21. lokakuuta 2014 annettua komission delegoitua asetusta 15. toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014-59 EU täydentämisestä kriisin Ratkaisun rahoitusjärjestelyihin etukäteen suoritettavien rahoitusosuuksien osalta. Joten tästä suosituksesta äänestetään näin ollen torstaina. Määräaika tarkistusten jättämiselle on tänään kello 17. Ja määräaika, nimenhuuttoa kohta kohdalta ja erillisiä äänestyksiä silmällä pitäen on tänään kello 19. Ja nyt äh, siirrymme